kukaan ei vastusta, niin lähetän nämä päätöslauselmat eh, päätöslauselmissa mainituille eh, henkilöille ja elimille. Vastustusta ei näy, joten Euroopan parlamentin istunto keskeytyy. Toivotan kaikille kollegoille turvallista kotimatkaa ja päätän istunnon.